mielipiteestä, joka kuitenkin enemmistöllä äänesti meidän päätöslauselman puolesta. Uh, Ilmoitan teille, että nyt on sovittu uh, valiokunnan sisällä. Uh, siis tämä sopimus tehtiin valiokunnassa, jossa oli mukana myös Brian Simpson. Hyvät naiset ja herrat, minulla on yksi päätöslauselman esitys Tämän keskustelun päätteeksi, joka on liikenne- ja matkailuvaliokunnalta, Once again I was informed that... Vielä kerran minulle, minua on informoitu siitä, että tästä on sovittu valiokunnassa. No, puhukaa siitä seuraavalla kerralla tästä valiokunnassa. Tämä ei ole minun tehtäväni keskustella tästä. Hyvät naiset ja herrat, tämä keskustelu on päättynyt. Äänestys on huomenna kello 11.30 alkaen. Hyvät naiset ja herrat, seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys, joka koskee remitasetuksen täytäntöpanoa ja E-aserin talousarviota 2014. Ensimmäinen puhuja on Rova Jordan, joka on tämän kysymyksen laatija. Um spoštovani prisotni spoštovani gospod komisar hyvät naiset ja herrat hyvä komission jäsen ennen ensi vuoden puoliväliä meidän täytyy pyrkiä luomaan energian sisämarkkinat ja me olemme saaneet eurooppalaisella tasolla työmme etenemään ja tämä ACER, energia alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto on valmis arvioimaan energia- ja kaasumarkkinoita ja myös lainsäädännön mahdollisia muutoksia ja myös väärinkäytöksiä. Tässä puhutaan myös tuosta REMIT-asetuksesta, jonka kautta tiivistä yhteistyötä pitäisi pystyä tekemään. Tätä, tämä ASER tarvitsee riittävästi varoja ja myös riittävästi työntekijöitä. Meidän täytyy myös ähm, pystyä luomaan äh, ASERiin selvä luottamus. 2012 Aser sai riittävästi varoja osakseen. Tänä vuonna tuo talousarvio on kuitenkin kolme miljoonaa euroa vähemmän ja ongelma on nyt huomattava, sillä komissio on vuodelle 2014 ajatellut 5 miljoonaa euroa vähemmän kuin, tälle vu- kuin mitä tuo virasto oikeasti tarvitsisi. Ongelma on vielä huomattavampi sillä, lisää virkoja ei ajatella ollenkaan. 50 paikkaa olisi kuitenkin tarvittu tuonne virastoon. 2013-2014 vuoden talousarvio tarkoittaa sitä, ettei ASER pysty ostamaan ja hankkimaan mm, näitä riittäviä välineitä työnsä toteuttamiseen. Saamiemme tietojen mukaan talousarviossa ei esitetä myöskään virastolle riittäviä varoja sen päätehtävien toteuttamiseen, erityisesti kun ajatellaan Euroopan energiamarkkinoiden toimijoiden rekisteröimistä ja lisäksi myös tiiviiden yhteyksien luominen alan yrittäjien suuntaan ja tietokannan, varman ja tietokannan luominen ja tietojen vaihtaminen ja tieteellisen tiedon käyttäminen, samoin kuin tiiviimpi yhteistyö muiden virastojen, kuten ESMAN kanssa. Viraston työntekijät ovat osoittaneet huolensa siitä, mikäli ASER ei pääse pysty toteuttamaan omia tehtäviään. Kukaan ei näytä nyt sitten vastaavan tietojen keruusta eikä niiden arvioinnista, eikä kukaan pysty sitten ilmoittamaan väärin väärinkäytöksistä tai petoksista. Me kaikki ymmärrämme, että tätä remit-asetusta ei pystytä nyt täytäntöönpanemaan panemaan ja se johtaa sitten markkinoiden läpinäkymättömyyteen. Ja tästä puolestaan sitten johtuu myös, e, tämä suorasta, sitten suoraan vaikuttaisi myös energiahintoihin. Esittäisinkin seuraavan kysymyksen. Mm, onko komissio nyt käsittänyt, miten, minkälaisia vaikutuksia tällä on energian sisämarkkinoiden toteuttamiseen? Ja onko tuo talousarvion muuttaminen 2013 ja siitä eteenpäin riittävä tarjota, pystytäänkö sillä ostamaan riittävät välineet ja voidaanko Mm, vielä, voidaanko vielä ajatella, että tuo virasto onko komissio valmis hyväksymään paremman talousarvion tuota virastoa varten, jotta sen eh, työ ei sitten heikentyisi ja jotta sisämarkkinat voisivat energian kannaltakin paremmin toimia. Hyvät kollegat, tämä ehdotus aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä ja olemme samaa varmoja siitä, että jos riittävästi varoja ei ohjata tälle virastolle, niin ajaudumme ongelmiin, vaikka puhumme unionin kuluttajien hyvinvoinnista. Kiitoksia ja toivotan tervetulleeksi komissaari Oettingeri tähän yöistuntoon ja annan teille puheenvuoron puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat. Olen kollega Jordanille, Rova Jordanille kiitollinen siitä, että hän on jo pitkän aikaan ollut rakentamassa tätä virastoa ja esittänyt tässä myös perusteltuja kysymyksiä tämän viraston toiminnasta. ASER on vielä nuori, nuori virasto, se on ollut kahden vuoden ajan myös toiminut energian tukkumarkkinoilla, sen valvonnassa ja selvittänyt väärinkäytöksiä ja yrittänyt estää väärinkäytöksiä energian tukkumarkkinoilla Euroopassa. Nyt on kyse siitä, että, että markkinoita tarkkaillaan ja analysoidaan kattavasti, saadaan tietoja ja pannaan täytäntöön toimeenpanosäädöksiä ja ja resurssoidaan virasto asianmukaisella tavalla. ASER onkin saanut huomattavan tietojenkäsittelyjärjestelmän, joka, joka, joka täytyy riittää tähän tietojen keruuseen ja analysointiin. Siksi me olemme ehdottaneet Vuonna 2013 perusbudjettiesityksessä, että komission sisäisistä varoista siirrettäisiin varoja näihin tarkoituksiin. Eli tänä vuonna olemme lähteneet hankkimaan laitteistoa ja ohjelmistoa. Sitä varten on riittävästi resursseja käytettävissä. Nyt tarvitaan vain mahdollisimman nopea hyväksyntä budjettivallan käyttäjiltä, jotta tämä asia saataisiin hoidettua näistä varoista tämän vuoden aikana. Ja voi vakuuttaa parlamentille, että 2014, mikäli tästä saadaan päätös, et, niin silloin tämä tietosuojajärjestelmä saadaan käyttöön, operatiiviseen käyttöön. Ja, ja Tämä edellyttää tietenkin sitä, että me olemme resurssoineet riittävästi tähän ohjelmiston käyttöön. On kysymys siis laitteistosta ja ohjelmistosta ja sitten käyttöönotosta myös. Mutta tätä IT-järjestelmää varten tarvitsemme myös henkilökuntaa. Me tarvitsemme, ja tähän aivan oikein puututtiin, että siihen tarvitaan riittävästi pätevää henkilökuntaa. Siksi <clears throat> olemmekin avanneet, avanneet 15 virkaa, jotka, ovat, jotka on jo täytettykin virastossa. Ja vuoden 2014 resurssoinnissa tämä, tai resurssoinnin tasolla tämä riittänee. Ja sitten jos liitää, lisätarvetta tulee henkilöstöresurssien lisäämiseen, niin silloin komissio tulee työstämään asiana. Mutta yleisen ongelma tässä on se, että, että me toimimme viiden vuoden jaksoissa – komissiossa ja ja meidän pitäisi vähentää henkilöstöä prosenttien verran vuodessa, eli viidessä vuodessa 5 prosenttia. Tämä on osa budjettipolitiikkaa, joka näkyy myös jäsenvaltioissa. Ja tämä kaventaa meidän liikkumavaraamme budjetin sisäisissä siirroissa huomattavastikin. Me olemme käynnistäneet Aserin kanssa prosessin, jonka pohjalta nykyinen henk- nykyiset, nykyiset henkilöstöresurssit ja nykyiset budjettivarat saisivat suuremman prioriteettiase- prioriteettiaseman, jolla voidaan käyttää budjetin sisäisiä siirtoja myös Aserin sisällä, ja sitä nyt tutkitaan tällä hetkellä. Voin vakuuttaa teille, että REMIT, tämä eurooppalainen asetus jonka komissio on er- esittänyt parlamentille. Me haluamme, että se, että se, jo, että se helpottaa valvontaa tukkumarkkinoilla ja, ja tällä tavalla siitä myös pääsevät hyötymään kuluttajat, koska hinnoittelu noudattaisiin markkinatalouden periaatteita eikä mitään väärinkäytöksiä. Ja, ja olen valmis kernaasti jatkamaan tätä vuoropuhelua teidän kanssanne tässä jatkossakin. Kiitoksia komissaari ja sitten annan puheenvuoron rouva Mace Kukovicille. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Oettinger. Jos me nyt toimimme ihan, ajattelemme ihan vakavasti, niin sisämarkkinat ja erityisesti energiamarkkinat ovat sen EUn ydin, ydinpilari. Ja tässä nyt on kyse virastosta, jonka päämaja on Sloveniassa. Ja Euroopan epäileminen ja Euroopan virastojen toimintavajaukset ovat nyt vain tässä taas tapetilla. Miten voi olla niin suuret erot henkilöstötarpeissa ja myös varain käytössä. Eli on olemassa mm. valtavat mm, näkemyserot siitä, kuinka paljon virkapaikkoja tarvitaan ja paljonko varoja tarvitaan. Minä mietinkin nyt sitä, mm-hmm. toimitaanko tässä nyt alkuunkaan vira- vakavasti tämän viraston eteen. Tahdommeko me eurooppalaisina todella nyt valvoa tätä energiamarkkinoiden tilannetta haluammeko me saada aikaiseksi oikeasti järkevämpiä hintoja, energiahintoja. Tässä ehdotetut eh, euromäärät perusrakenteiden parantamiseen eh, ovat riittämättömät. Ja tässä ja tämä, nämä varat, va, rahamäärät ovat liian pienet. Tämä on tärkeä asia kriisin kannalta. Meidän täytyy pyrkiä kaikin keinoin välttämään euroskeptisyyttä. Sitten Korea de Campos, kaksi minuuttia. Commissioner, uh, uh, thank you. Hyvä komission jäsen, eh, kiitos. Eh, kiitos, että tulitte tänne tämän, tähän keskusteluun Euroopan energiasisämarkkinat ovat riippuvaisia infrastruktuurista ja moderneista yhteyksistä. Standardien pitää olla korkeita myös ympäristösuojelun kannalta ja markkinoiden pitää noudattaa sääntelyä ja olla läpinäkyviä. ACR energialan säätelyviranomaisten yhteistyövirastona, on tärkeässä roolissa. Meillä on asetukset, me valvomme energiamarkkinoita, meillä on REMIT-hanke. Ja ACRilla on tärkeä rooli myös molempien lainsäätäjien toimien täytäntöönpanossa. Mutta 15 miljoonaa euroa. Niin, se on Aserin budjetti ja sitä nyt sitten vähennetään kolmanneksella. Se kyllä on hyvin lyhytnäköinen päätös, joka saattaa vaarantaa täytäntöönpanon. Euroopan komissio unohtaa, että tämä politiikka on elintärkeää komissio ajattelee tässä vain kuluja, mutta tässä ei ole kyse vain ensi vuodesta, vaan siitä seuraavasta vuodesta. uuden komission, silloin meillä on uusi komissio, meidän pitää ajatella myös tulevaisuutta. Ja jos kansallinen logiikka on etusijalla ennen EU-logiikkaa, emme saavuta mitään. Euroja säästetään, mutta samalla vaarana on se, että eri, et muissa kohdissa sisämarkkinoilla menetämme rahaa. Energiakustannukset USA ovat paljon alhaisempia kuin EUssa. Tämä johtaa siihen, että EUsta lähtee yrityksiä ja työpaikkoja. Me tarvitsemme parempaa päätöksentekoa. No Kiitoksia. Hyvät naiset herrat, catch-menettelyssä ei ole pyydetty puheenvuoroja, siksi pyytäisinkin komissaari Oettingeriä käyttämään loppusanat. Ich kann Ihren Argumenten, dass olen samaa mieltä argumenteista, että remit pitää panna täytäntöön ja tarvitsemme vahvan viraston ja että meidän pitää toteuttaa energian sisämarkkinat ja noudattaa sääntöjä. Olen tässä kaikessa samaa mieltä ja voisin vielä 15 tai 20 muutakin argumenttia mainita. Ra- tämän kuitenkin neuvoston ohjeustuksen ja monivuotisen rahoituskehyksen pohjalta meillä on ö, tiukat rajat Aserilla, Aserin henkilöstöä vähennetään 5 prosentilla viiden vuoden aikana, mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi kirkkojen määrä lisääntyy. Tarkoittaako se sitä, että muissa pääosastoissa tai virastoissa tai edustustoissa pääkaupungeista sitten taas pitäisi enemmän vähentää virkoja? No me tavallaan törmäämme rajoihin kollegoilla, myös esimerkiksi teidän kollegoillanne valiokunnissa on omat tehtävänsä energia- ja talouspolitiikka ovat tärkeitä asioita, mutta sitten liikenteen sisäisen turvallisuuden turva työpaikka asioiden tai muiden infrastruktuuriaiheiden aloilla. Taas teidän kollegoillanne on myös muita painopistealueita ja he haluavat muihin aloihin enemmän henkilöstöä. E, tämä koskee minun pääosastoani myös tämän komission kauden jälkeen ja me aiomme siis valvoa, miten hyvin aserissa mm, toimitaan ja miten hyvin siellä voidaan täyttää tehtävät tällä uudella IT-järjestelmällä ja uusilla viroilla. Jos vuoden tai kahden kuluttua huomataan, että aser ei voi täyttää velvollisuuksiaan tarpeeksi, niin se ei todellakaan riipu komissiosta, vaan jäsenvaltioiden parlamentin pitää monivuotisissa rahoituskehyksissä osoittaa enemmän varoja tähän tarkoitukseen. Äh, kiitoksia paljon komissaari. Ja nyt ilmoitan, että keskustelu on päättynyt. Hyvät naiset ja herrat, seuraava istunta alkaa huomenna keskiviikkona 9. lokakuuta kello 9. Se jatkuu kello 2. 14, sitten 15-23. Ohjelma ilmoitet, on ilmoitettu ja se on internet